kymmenestä eteenpäin. Ja parlamentin verkkosivulta löydätte pöytäkirjat. Haluan kiittää teitä kaikkia teidän läsnäolostanne. Ja myös tästä tehokasta nyt pystyn näkemään erittäin tärkeän jalkapallon